puhemies, parhaat kollegat, mieluiten ennen lainkaan kävisi keskustelua antisemitismistä, rasismista ja vihasta Euroopassa, mutta valitettavasti tätä keskustelua tarvitaan ja tämä on tärkeä keskustelu. Antisemitismi Euroopassa lisääntyy ja näin myös omassa kotimassani Ruotsissa. Eurobarometrin mukaan antisemitismi lisääntyy kaikkein eniten juuri Ruotsissa juutalaiset kertovat, etteivät äh, uskalla kantaa äh, Daavidin tähteä tai kipa päähinettään tai muita uskonnollisia merkkejä. Antisemitismin vastaisen työn tulisi olla komissiolle huomattavasti merkittävämpi prioriteetti. Minä en ymmärrä, miksei sitä edes mainita komission työohjelmassa. Haluaisin mielelläni selityksen teille siitä, miksi antisemitismin torjuntaa ei edes mainita työohjelmassa. Kolme konkreettista aloiteehdotusta komissiolle. Ensinnäkin lisätkää rahoitusta niin, että nuoria saadaan saadaan koulutettua holokaustin, rasismin ja äh, viharikosten aloilla. Pysäyttäkää äh, ulkomainen rahoitus äh, uskonnollisille ääriliikkeille kaikkialla Euroopassa ja pysäyttäkää vihasaarnaajien mahdollisuudet matkustaa Eurooppaan levittämään vihapuhettaan. Meidän, on tehtävä konkreettisia toimia rasismin ja antisemitismin pysäyttämiseksi Euroopassa. Ne eivät kuulu Eurooppaan. Kiitos. Thank you very... Kiitoksia paljon. Seuraavaksi edustaja Benifei, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viime vuosina olemme nähneet, että huolestuttava tavalla antisemitismi, jonka on nostanut päätään maailmalla, minun maassani Italiassakin, on antisemittisiä kirjoituksia nähty ja myös liittyen shoan tai ihmisoikeusloukkauksiin liittyen. Todellakin on vakava ilmiö ja usein siellä taustalla on myös puolueet, jotka käyttävät rasismia hyväkseen. Näiden voimien johtaja usein esittävät antisemitisiä lausuntoja ja jopa kieltävät holokaustin. Muutama viikko sitten täällä Euroopan parlamentissa Iljana Seikere kävi Auschwitzin elon jäänyt ja nyt on hyvä noudata hänen esimerkkiään, kuten hän ei halunnut pelkästään antisemitsä puhua oikeus äärioikeiston kanssa. Meidän täytyy siis selväksi tehdä, että meidän täytyy myös rasismia torjua yhtä lailla kuin antisemitismiä. Prima, parlamentissa meidän täytyy olla ensilinjassa tässä taistelussa. Se, että meillä on työryhmä antisemitismin liittyen, on yhtä tärkeää, mutta meidän täytyy kuitenkin jatkaa samaan suuntaan. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hakkarainen Teuvo. Kiitos puheenjohtaja. Jottei totuus unohtuisi, juutalaisille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan väkivalta tai sen uhka Euroopassa suuntautui heihin pääsäännöllisesti muslimien taholta. Toiseksi suurin uhkaryhmä on äärivasemmisto ja äärioikeisto. Kaikkeen tähän

sen kurjan publikaanin kaltainen. vihapuhe on kehitettyä uussanastoa jolla käydään toisinajattelijoiden siis kansallismielisten kimppuun ja jonka perusteella jopa jaetaan tuomioita eri oikeuslaitoksissa. monsieur le président chers collègues Seuraavaksi edustaja Nienbu, olkaa hyvä. Kiitoksia. Todella muistelimme Auschwitzia, jotta tämä järkyttävää ei koskaan toistuisi. E, muun muassa Balkanilla e, ja muualla e, on hyökkäyksiä, samoin Euroopan ulkopuolella romaneja, palestinalaisia, rohingaa ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen vastaan. Tässä todella syrjintää täytyy torjua hyvin selkeästi. Kun ajatellaan syrjintää, Tämä on merkittävä, merkittävä haaste. Meidän on oltava solidaarisia ja taisteltava kaikkien puolesta. Syrjinnän torjunnan on oltava universaalista riippumatta täysin uskonnosta, ihonväristä, seksuaalista suuntautumisesta tai mistään muustakaan. Ei tarvitse olla nainen puolustaakseen naista tai kristitty puolustaakseen kristittyä muslimi muslimia, eikä homoseksuaali puolustaakseen homoseksuaalia. Aina kun ihmistä syrjitään, häntä on puolustettava. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Vondra. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Kaikki poliittinen puhe numeroterillä kalppenee. Antisemitismi nostaa päätään, se on valtava ongelma. Kymmenen vuoden ajan 60 000 juutalaista lähti Ranskasta – perusoikeusviraston luvuista nähdään, että 38 prosenttia juutalaisista aikoo lähteä Euroopasta. Nämä ovat kammottavia lukuja. Saksassa viidessä vuodessa tämä luku on noussut kahdenkertaiseksi, 44 prosenttia. Ruotsissa 35 prosenttiin noussut viidessä vuodessa. Ranskassa 44 prosenttia. Belgiassa 42 prosenttia on tämä määrä. Sen sijaan Unkari, joka usein on hyökkäysten kohtana, täällä on ainoa maa, missä juutalaisten määrä, joka äh, ei halua lähteä maasta, on vähentynyt 10 prosentilla. Eli mitä tehdä? Meidän täytyy määritellä antisemitismi tarkemmin. Meidän täytyy kieltää Hisbollah ja päästä eroon Israelin vastaisuudesta. Herr Kollege. Kollega, sopiiko teille sinisen kortin kysymys? Do you accept the blue? Suostutteko vastaamaan sinisen kortin kysymykseen? Do you, do you accept the blue? Sopisiko sininen kortti? Yeah. Yes, okay. Mr. Polchak. Of course. Eli edustaja Polchak voi esittää kysymyksen. Pan kollega přijal moji modrou kartu a že se třeba... Kiitoksia kollega, että hyväksytte sinisen korttini Ehkä voisitte tutustua tähän käytäntöön, mutta oli miten oli. Kuuntelin teidän puheenvuoronne ja te veitte suoraan sanottuna sanat suustani. Kun on kyse rasismista, rasismista on olemassa muunkinlaista rasismia, ei pelkästään antisemitismia, Mutta te puhutte vain ja ainoastaan antisemitismin mainitsematta muun tyyppistä rasismia. Uskotteko te, että muunkin tyyppinen rasismi kannattaisi ottaa huomioon kohteeksi? Ale antis... Totta kai on niin, mutta jos ajatellaan mantereellamme antisemitismin historiaa ja mitä tapahtui viime vuosisadalla, niin minun mielestäni se on valtava ongelma. Ja kun katsotaan näitä lukuja, on aivan selvää, että se on iso ongelma. Ja se liittyy maahanmuuttopolitiikkaamme. Emme saa sitä piilotella. Ja todellakin tämä poliittinen puhe kalpenee tässä, kun katsotaan näitä lukuja. Tämä on meidän virastomme tieto, eurooppalaisen viraston antama tieto. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Asimakopoulu. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viime vuosikymmenen aikana antisemitismi on jälleen kerran nostanut rumaa päätään Euroopassa. Surullista kyllä. Tämä on totta vuodelta 2019 Eurobarometri-tutkimuksen mukaan on olemassa valtavia eroja sen suhteen, mitä pidetään antisemitisminä. Miltei 90 prosenttia juutalaisista katsoo, että antisemitismi on nousussa, mutta vain pieni määrä muita eurooppalaisia katsoo, että näin on. Eurooppa ei voi sallia sitä, että antisemitismin myrkky leviää. Sen täytyy suita eurooppalaisia. Sen täytyy tehokkaasti taistella antisemitismiin syyllistyneitä henkilöitä vastaan. Hezbollah, Iranin kaikkein pahin käsikassara on vakava uhka juutalaisille Euroopassa, eikä, muualla, eikä pelkästään Euroopassa, vaan muuallakin. Siitä huolimatta Euroopan unioni kieltäytyy noottamasta joidenkin liittolaisten, kuten Yhdysvaltain esimerkkejä tai Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkkejä tai Kanadan esimerkkiä, se ei ole suostunut siihen, että se luopuisi erosta poliittisen Hezbollahin ja sotilaisen Hezbollahin välillä. Tämä tekopyhä eronteko täytyy vihdoinkin lopettaa. Hezbollah, Hezbollah kokonaisuudessaan täytyy pistää eurooppalaiselle terroristien listalle, mikäli se haluaa tehokkaammin torjua antisemitismia ja niitä kammottavia ilmiöitä vastaan jotka siitä johtuvat. Frau Silvia. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Silvia Spure, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Niin kuin jo kuulimme, muun muassa eurobarometrin mukaan antisemitistinen kielenkäyttö ja väkivalta lisääntyvät Euroopassa ja FRA-tutkimuksen mukaan ihmiset eivät enää uskalla elää Euroopassa – pelkäävät oman ja perhejäsentensä turvallisuuden puolesta. Kuitenkin monet poliitikot ja media ja tiedemiehetkin kaikkialla Euroopassa kiistävät rasismin olemassaolon Eh, itse esimerkiksi kuulin usein työskennellessäni ihmisoikeusedustajana, että Puolassa ei olisi antisemitismiä. Nyt kuitenkin eh, tällä uudella vuosituhannella monet Euroopan unionissa ajattelevat, että he voivat eh, kohdella jotakuta toisin tai vihata jotakuta tämän ihonvärin, uskonnon tai alkuperän vuoksi. Tätä emme voi hyväksyä. Tarvitaan antisemitismi rasismi, muukalaisvihamielisyys, torjuntastrategia on suojeltava ihmisoikeuksia. Kiitos. Our next. Madame, do you accept? Sopisiko teille sinisen kortin kysymys? Kyllä. Olkaa hyvä. Minulla olisi kysymys kollegalleni kun te aikanaan olitte oikeusasiamiehinä, niin muistatteko, miten poliisi toimi antisemitismi tapauksia vastaan? Minä olin sisäministerinä aikanaan silloin hallituksessa ja oli antisemitismiä missä muodossa tahansa, niin poliisi puuttui siihen. Sitä ei koskaan hyväksytty, ei sitä koskaan hyväksytäkään. Eli Älkää johtako harhaan täällä ihmisiä. Mm, tässä kyllä sattui kaksi virhettä. Ensinnäkin te jo käytitte puheenvuoron, siksi teillä ei ollut sinisen kortin kysymysoikeutta. Ja toiseksi, ette edes esittänyt kysymystä, vaan huomion. Mut mutta toki kollega Spurek voit se päättää, haluaako kommentoida vai ei. Kyllä minä haluan reagoida tähän, vaikka ei kysymys kyllä ollutkaan. Ei riitä, että poliisi reagoi näihin ilmiöihin, eikä riitä, että syyttäjä tekee työnsä ja että tuomioistuimet antavat tuomionsa, koska en ole nähnyt riittävää päättämäisyyttä torjua näitä ilmiöitä, kun olin Puolan apulaisoikeusasiamies. Me todellakin halusimme myöskin tuomioita korkearvoisille hallituksen ministereille. Äh, Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Kaho, olkaa hyvä. Tämän illan keskustelun aihe on usein täällä esillä ja on hyvä asia, mutta aina sitä käsitellä epätäydellisesti, puolueellisesti. Epätäydellisesti, koska kukaan täällä ei käsittele kuitenkaan täällä kaikkein tärkeintä aiheetta, joka liittyy kristiuskoisiin vastaista toimintaa, koska kirkkoja jatkuvasti häiritään ja se on kyynistäkin, suurin osa täällä ei halua esittää todellista kysymystä, eli mikä on häiritsevä, mikä on tärkein syy siinä, että on niin paljon kristityvastaisia antisemitistisiä toimia. Kyllä te tiedätte vastauksen. Totta kai se, että islamismi nostaa päätään totalitarismi, ja te ette haluatte nähdä, ja haluatte kritisoida sitä, kun kansamme kärsivät siitä, mitä se tulee tähän vihaan, niin kohde on väärä. Aina te kutsutte nimenomaan populisteja. Teidän pitäisi nimenomaan kohdistaa toiminnan siihen, jotka vihaavat meidän sivilisaatiomme yksilön oikeuksia, perusoikeuksia, torjua niitä, jotka väkivaltaisesti haluaa barbar yhteiskunnallis tyrkyttää meille. Ja siinä pitäisi olla meidän yhteinen taistelumme ja islamismia vastaan torjua yhteisin voimin tätä terrorismia islamismia vastaan, joka on kaikkein suurin uhka, joka on tämän vuosituhannen demokratiassamme. Äh, äh, seuraavaksi puheenvuoro edustaja Koikin, äh, olkaa hyvä. Oikein hyvää päivää. Kyllä todella kummallista, mitä täällä kuulee. Siis antisemitismi ja kaikkein järkyttävin kansanmurha, mitä koskaan on ollut. Siis ihmismielen syvimmät likaisimmat äh, toimet. Mutta nyt antisemitismi on jälleen äh, nousemassa. Antisemitismi on muuttunut, sopeutunut ja juurtunut todella syvälle yhteiskunnissamme. Euroopan oikeistopopulistit äh, käyttävät antisemitismiä hyväkseen usein pyrkivät kääntämään ihmisten mieliä tätä kautta. Ja meidän kaikkien täytyy tuomita yhteiskunnassamme tämä kyyninen ihmisoikeuksia halveksiva ja halventava lähestymistapa. Siis antisemitismi on kerta kaikkiaan poistettava. Tätä varten tarvitaan sankareita, kansalaisia, jotka uskaltavat nostaa äänensä kaikkea antisemitismiä vastaan. Ja näin, hyvät naiset ja herrat, teistäkin voi tulla näitä sankareita omissa kotimaissanne. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Melo. Olkaa hyvä. se Kiitos puhemies. Antisemitismi on todellakin Eräänlainen esimerkki epäinhimillisestä kohtelusta. 30 000 juutalaista onnistuttiin Portugalissa pelastamaan tältä barbaariselta kohtelulta. Portugali oli sodan aikana puolueeton. Jossain vaiheessa päätettiin, että juutalaisille ei enää anneta viisumeita. Jopa diplomatit joutuvat maksamaan korkean hinnan toimistaan. Heidät surmattiin. Juutalaiset kuolivat kammottavissa olosuhteissa. 1976 jälkikäteen palautettiin näiden lähettiläiden kunnia ja maine. Toivon, että tämä tunnustettaisiin kansainvälisestikin se, kuinka paljon portugalaiset diplomaatit tekivät työtä juutalaisten hyväksi. He noudattivat oman tuntonsa ohjausta. Kristillisdemokraattina ja portugalilaisena toivoisin, että heidät muistettaisiin tässä yhteydessä. Kiitokset seuraavaksi edustaja Lukas Kouto, olkaa hyvä. Kiitoksia. 75 vuotta kolokausten jälkeen antisemitismi, viha, syrjintä ja vihamielisyys ovat nostamassa päätään Euroopan samassa niin Puolassa. Meillä on seksuaalivähemmistön vapaita äh, alueita. En ole juutalainen, enkä seksuaalivähemmistöön kuuluva, mutta ei se tarkoita, että voisin jäädä pyörittämään peukaloita. Viha ja suojatsemus ovat pahasta tuovat ihmisiä ja demokratian kudosta, vapautta ja solidaarisuutta. Olen sitä mieltä myös, että mitä se merkitsee minulle, jos meillä olisi näitä vapaita alueita, kuten totesin jo Marimme Turski, holokaustin sel- el- elon jäänyt, että tämä holokausti ei tullut mistään taivasta, eli pikkuhiljaa hyväksyttiin syrjintää, sitten suurempia tekoja johtain gettoihin ja tuholeireihin. Me tiedämme niin hyvin tämän historian, liiankin hyvin enää koskaan toistua. Euroopan parlamentissa meidän täytyy olla tiukkoina ja kaikkia vihaa ja syrjintää torjua. Kiitos. No, Thank you. Ja Nikolaus Fest. Kiitokset ja seuraavaksi Nikolaus Fest. Pääongelma tässä talossa. Riis puhuu Ranskassa murhatuista juutalaisista, niin nimi oli Julan Alini, ja hän ei kuitenkaan kertonut, kuka oli tekijä. No se oli tietenkin muslimimaahanmuuttaja. Täällä ei koskaan puhuta siitä, että tietenkään PDS ei koskaan tule terroristijärjestöluetteloon, eikä tietenkään myöskään Hispolla, johon täällä jo viitattiinkin. Samalla Euroopan parlamentti haluaa avata rajat ja uudelleensijoitusohjelman ja haluaa tuoda Eurooppaan enemmän muslimeja. Berliinin juutalaiset sanovat, että noin kolme neljäsosaa kaikista antisemitistisistä hyökkäyksistä tulee muslimien taholta ja loput 25 prosenttia todennäköisesti antisionisteilta. Eli sieltä vasemmalta. Kun ajatellaan Fatahia ja Hamasia puolitoista miljoonaa päivässä, niin kuin Borrell sanoi tänään, jos haluatte torjua antisemitismia, niin lopettakaa tuo rahoitus. Kollega pyytäisin, että te täällä nyt kuitenkaan syyttele muita valehtelusta. Näin ei voi täällä Euroopan parlamentissa Äh, puhua kollegoista. Ja seuraavaksi edustaja Dupont. Arvon puhemies, kollegat, kun keskustelemme nyt ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella antisemitismista, tulee sellainen mielikuva, että muistuu mieliin vanhat tapahtumat, holokaustia on muisteltu, Auschwitzin vapauttamista ja samana meidän pitäisi puhua tänään nopeammin kuin koskaan toimista antisemitismia, viharikoksia ja mukaisvihamielisyyttä vastaan. Meidän täytyy muistaa, että nämä toimet ovat tarpeisempia kuin koskaan. Se, että parlamentin sisällä haluamme torjua jakolinjojen muodostamista, niin esimerkiksi joitakin rikoksia ei ole edes luokiteltu viharikoksiksi samaan aikaan Myöskään uhrit eivät välttämättä anna tietoa näistä rikoksista pelon vuoksi. Tämä vuoksi mikään ei muutu. Meidän täytyisi ottaa vakavasti uhrien asema. Antisemitismi, jota myöskin internetissä ja muuallakin kuin internetissä täytyisi kaikki ottaa huomioon, että voimme yhdessä ryhtyä torjumaan näitä ilmiöitä. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Juknevitsien, olkaa hyvä. Antisemitism is a diagnosis. Antisemitism on vakavan sairauden diagnoosi yhteiskunnassamme, mutta se, että löydetään oikea hoito, täytyy tietää syyt, sisäiset ja ulkoiset syyt. Sisäisiä, ne tiedä mitä ne ovat, ikään kuin mutatoitu virus, joka perustuu nationalismiin ja vihaan. Meidän täytyy juuria ne. Yksi ulkoisista syistä ei tullut esille täällä tänään. Se, se tulee Kremlin eurooppalaisesta politiikasta yhtäältä. He hyökkäävät joitakin maita vastaan antisemitisti ja sitten mukaan natsismia torjuvat, mutta sitten toisaalta he rahoittavat kansallismielisiä puolueita Euroopassa. Putin on esittänyt, että on, olisi pysyvänä turvallisuusneuvostoja keskustelemassa antisemitismin uhasta YKssa. Se on valetta, koska Venäjä on totalitaarisen stalinismin palaamassa viha perustuen. Antisemitismin torjunta täytyy nähdä nimenomaan siinä, miten on rehabilitaatio käynnissä kaikissa totalitaarisissa järjestelmissä. Frau Šojdrova. Ja edustaja Soidrova, olkaa hyvä. Ja kollegové, vedeme tuto diskusi, protože... Kiitos puhemies, kollegat. Me keskustelemme tästä aiheesta siksi, että olemme havainneet, kuinka viha ja antisemitismi ja vihapuhe ovat nostaneet päätään. Emme halua, että tilanne pahenee entisestäänkin, koska tiedämme, että tämä saattaa johtaa samantyyppisiin poliittisiin ilmiöihin kuin aiemminkin ja diktatuuriin. Yli 80 prosenttia juutalaisväestöstä Euroopassa sanoo tällä hetkellä, että ovat huolissaan antisemitismin vuoksi. Tämä pätee myöskin Itä-Euroopassa, jossa on suhteellisen vähän muslimeja. Puolassa 48 prosenttia katsoi, että antisemitismi on nousussa ja toisessa itä euroopassa luku 42 prosenttia. Antisemitisminen viha, puhe ja ihan tavanomainen viha, joka kohdistuu muihin ihmisiin, ei ole ihmisarvoista kohtelua. Me täytyy ottaa opiksemme historiasta ja täytyy valistaa ihmisiä. Tarvitsemme eettistä valistusta ihmisille. Emme voi sallia vihapuhetta julkisilla paikoilla. Komission varapuheenjohtaja mainitsi joitakin esimerkkejä. Minullakin on yksi esimerkki mielessäni. Tämä liittyy rohkean tekoon viha vastaan. Tsekki Karinen Dukak selkeästi totesi, mitä mieltä hän on vihasta, vihapuheesta. Hän puhui vihapuheesta Moskeassa Tsekimaalla. Dziś już kilka razy wspominano poruszającą mowę Mariana... Täällä on jo mainittu, mitä Turski totesi, Auschwitz-leirin elonjäänyt totesi. Hän totesi, että ei se taivaasta tippunut. Se perustui pikkuhiljaa syntyneisiin mekanismeihin, syrjimiseen, vieraantumiseen ja myöhemmin myös hyökkäyksiin, kunnes, kunnes päädyttiin hävitysleireihin. Valitettavasti mitä hän totesi on kovin ajankohtaista näinä päivinä. Totta kai se, tämä johtaa aina tragediaan, siksi me olemme kaikki vastuussa. Eivät pelkästään ne, jotka vihaa viljelevät. Heidän täytyy tulla järkiinsä, mutta emme voi pelkästään sivusta seurata passiivisena. Meidän täytyy toimia määrätietoisesti, jos vaikenee. Me olemme samaa mieltä. Myöhemmin se käy liian myöhäiseksi, kun siitä tulee pelkästään arkea. Turski totesi, että ei ole kyse uskonnosta tai maailmankuvasta, eli sinun ei pidä olla välinpitämättä. Se on 11 käsky ja parlamentin jäsenet, emme voi olla välinpitämättömiä tässä tilanteessa, kun oikeuksia loukataan. Meidän täytyy pyrkiä maailmaan ilman vihaa. Suuret kiitokset. Seuraavaksi Peter Van Dalen, jota muuten kiitän sydämellisesti aloitteestaan tältä päivältä, eli tällainen uusi antisemitismi, torjunta, kotisivu. Kiitoksia puhemies. 75 vuotta Auschwitzin jälkeen hiutalaisvihaa kukoistaa edelleen Euroopassa. Vuodesta 1984 asti on kerätty tiedot erilaisista juutalaisiin kohdistuneista hyökkäyksistä. Vuonna 2019 1800 hyökkäystä juutalaisia vastaan Englannissa. Siis tämä on korkein luku määrä koskaan. Ja kun puhutaan juutalaisvihasta, ajatellaan vaikkapa Hallen synagogahyökkäystä viime vuonna, mutta ajatellaan myös seitsemää edustajaa, jotka erosivat Corbynin toimien vuoksi, taikka vuonna 2000 tapahtunutta murhaa Pariisissa. Juutalainen nainen tapetti tehtiin. Äh, näitä esimerkkejä on lukuisia. Meidän on äh, estettävä antisemitismi www stopantisemitism.eu e on meidän kotisivumme. Tukekaa meitä ja allekirjoittakaa vetomuksemme. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi äh, edustaja Balas, olkaa hyvä. Hidveki. Kiitos puhemies. Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Meidän täytyy selkein sanakääntein todeta, että toisen maailmansodan jälkeen ainoa tapa torjua antisemitismia on nolla toleranssi. Tämä täytyy tehdä selväksi. Unkarissa yhteiskunta ja poliittiset piirit ovat täysin samaa mieltä asiasta. Juutalaiset voivat elää siellä turvallisin mielin. He voivat harjoittaa kulttuuriaan rauhassa. Heidän surmisensa on meidän moraalinen velvollisuutemme. Juutalaiskulttuuri elää ja kukoistaa minun maassani. Juutalaiset ihmiset ja perheet katsovat olevansa turvassa. He voivat pitää yllä perinteitään. Saman aikaan Länsi-Euroopassa väkivaltaiset rikokset, jotka kohdistuvat juutalaisiin, ovat kasvussa. Meidän täytyy kaikin keinoin torjua tämän tyyppisiä hyökkäyksiä. Täytyy puhua myöskin siitä, miten radikaali muslimien harjoittama antisemitismi on lisännyt näitä hyökkäyksiä. Länsi-Euroopassa juutalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ovat lisäargumentti sen puolesta, että laitonta maahanmuuttoa täytyy ryhtyä todenteolla torjumaan. Seuraavaksi edustaja Kokalaari, olkaa hyvä. Talman. Puhemies, meidän täytyy vakavasti puuttua uhkaan, vihaan, rasismiin, syrjintään juutalaisia kohtaan kaikkialla Euroopassa. Ruotsissa juutalaiset erityisesti ovat alttiina. Oikeastaan usealta sunulta heihin hyökätään. Uusnatsit, vasemmisto, ääriliikkeet ja muut ääriliikkeet, islamistit, jotka vihaavat Israelia. Eli kuka sitten äänensä nostaa tässä, kun nuoret eivät uskalla uskoaan osoittaa, kun uhataan ja syrjitään koulussa? Kuka toimii, kun Malmön synagogaan tai Yhtöporissa uhataan tai hyökätä sitä vastaan. Ei ainakaan Ruotsin hallitus. Haluan, että EU alkaa toimia Euroopan juutalaisten suojelemiseksi, että me, me koulutamme koululaisia niin, että meillä on sääntöjä, että yhdessä voimme estää sellaisten ja säätiöiden rahoittamisen, jotka levittävät juutalaisvastaisuutta. jo riittää. Kiitoksia ja nyt vielä edustaja Asim Ademov ennen puheenvuoroa ilman puhelista. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Me tuomitsemme kaiken tyyppiset antisemitismin ja rasismin ilmentyvät, jotka perustuvat kansallisuuteen, etniseen taustaan tai muihin syihin. Tämä on ymmärrettävää, koska ei tällaisilla teoilla ole mitään sijaa Euroopassa. Meidän täytyy kuitenkin katsoa myöskin peiliin ja esittää kysymys. Voimmeko kannustaa äänestäjämme myöskin toimimaan järkevästi? Olemmeko itse hyvä esimerkki muille? Eilisessä minitäysistunnossa Brysselissä kreikkalainen kollega repii kappaleeksi Turkin lipun demokratian tyyssiässä. Minä kysyn, onko tämä esimerkki asianmukaisesta käytöksestä ja kunnioituksesta muita ihmisiä kohtaan, vai oliko tämä vihan ilmentymä? Euroopan parlamentissa ei saa tuhota minkään maan kansallisia symboleita, mukaan Turkin. Meidän täytyy pyytää, että ystävämme ja äänestäjämme pidättäytyvät rasismista, antisemitismista ja vihasta. Meidän täytyy itse osoittaa esimerkkiä siitä, kuinka sivistyneesti Euroopassa toimitaan. Kiitokset äh, tähän mennessä kuuluista puheenvuoroista. Sitten äh, puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Hedman. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiitokset, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, ihan muutama päivä sitten Puolassa ja Euroopassa muisteltiin Auschwitzin vapauttamista. Nuo ajat olivat todella tuskallinen aika Euroopan historiassa. Tätä kukaan ei voi unohtaa. Valitettavasti kuitenkaan vielä tänäkään päivänä ei voida todeta, että olisimme parantuneet tästä sairaudesta, nimittäin antisemitismistä, rasismista ja muukalaisvihasta. Noista tapahtumista ei ole kuin 75 vuotta aikaa. Nyt meillä on sisämarkkinat ja vapaa liikkuvuus, mutta älkäämme unohtako, että Euroopan unioni syntyi ennen kaikkea rauhan takaajaksi ja konfliktien eh, ehkäisijäksi. Tähän liittyy se, että yhteiskuntamme tulee olla, tulee olla rauhanomainen eh, ja että toimimme yhdessä. Yhdessä on puolustettu suojeltavaa näitä arvojamme ja torjuttavaa syrjintää, rasismia ja antisemitismia yhteiskunnissamme. Kiitos. Ja kollegi... Seuraavaksi kollega Milan Brzezac. Hvala za besedo. Eh, antisemitizem, rasism in... Kiitos. Antisemitismi, rasismi ja viha liittyvät traagisiin tapahtumiin Euroopan historiassa, kuten ylipäätään maailman historiassa, mutta ei me voi pelkästään valitella historiaa, vaan tunnustaa ja nimetä, torjuta nykyiset vastaavat ilmiöt. Tänä päivänä ajatellaan, että se liittyy vain autoritaisiin johtajiin, jotka haluavat manipuloida joukkoja, kun sen sijaan itse asiassa on kyse ennakkoluuloisista stereotypioista, jotka saavat myös kasvattaa kannatustaan. Ajatellaanpa esimerkiksi Sloveniaa. Siellä on nyt ilmestynyt myös uusfasisteja. Toivottavasti myös sitten viranomaiset kieltävät heinät ja eh, että radikaali oikeiston suvaitsemattomuutta ei sallittaisi. Euroopan unionilla on suuri vastuu tässä, että torjutaan kaiken tyyppistä syrjintää. Herr Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kutsak. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minä pyysin puheenvuoroa siksi, että kaiken tyyppiset antisemitismin, rasismin tai vihan ilmentyvät, ilmentymät eivät ole pelkästään vähemmistöjen ongelma. Kyse on yleiseurooppalaisesta ongelmasta. Kuinka voimme ratkaista tämän ongelman? Voin antaa esimerkin omasta maastani Bulgariasta. Äärikansallismielinen Valeri Simenov valittiin parlamentin puhemieheksi Bulgarin sosialistipuolueen tuella. Kyse on henkilöstä, joka on pyrkinyt laittamasti käännyttämään ihmisiä Turkin rajalla. Ihmisiä, jotka ovat tulleet halusivat päästä Bulgarian vierailemaan sukulaistensa luona. Paha saattaa joku päivä ilmestyä ovellemme, joten säilyttäkäämme arvokkuutemme ja säilyttäkäämme myöskin kaikkien kansalaisten vapaudet. Kiitoksia sitten edustaja Herzberger. Olkaa hyvä. Mikro, please. Ja vielä mikrofoni päälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Rasismi, antisemitismi ja väkivalta leviävät Euroopassa kaduilla, arjessa. Puheesta tulee yhä aggressiivisempaa ja rumempaa. Ihmisiä loukataan ja esimerkiksi Saksassa N-sana sanasta käydään sitten keskustelua juristien kesken ja se hyväksytään. Näin häpäistään toinen toista. Rasistiset hyökkäykset lisääntyvät. Ihmiset, jotka ovat eri värisiä tai uskovat toiseen uskontoon, tummaihoiset, juutalaiset tai romanit joutuvat hyökkäysten kohteeksi Hallessa viime vuonna Ähm, myös hyökättiin afrikkalaistaustaisen parlamentin jäsenen kimppuun tyringenissä äh, viime viikolla keskusta puolue teki äh, liittouman populistipuolueen kanssa. Valitettavasti minä ja muut äh, afrikkalaiset äh, viime viikolla jouduimme katsomaan Ludwigsburgissa mm, ikään kuin teatteriesitystä, jossa käytettiin muun muassa N-sanaa. Vastustuksestamme huolimatta tämä sallittiin ja äh, afrikkalaistaustaiset äh, äh, olemme edelleen rasismin, syrjinnän ja suvaitsemattomuuden uhreja. Erityisesti nyt kun tilanne on tämä, on sitäkin tärkeämpää, että me kaikki kaikki ymmärrämme kunnioituksen, solidaarisuuden ja tasa-arvon kulttuurin. Ihmisoikeus kuuluu kaikille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Le olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Antisemitismi on nostanut päätä Ranskassa esimerkiksi. 2019 sisäministeriön tietojen mukaan on 74 prosenttia noussut vuodessa. 2020 todettiin, että 80 prosenttia juutalaisista tuntee olonsa uhatuiksi. Meidän täytyy torjua tätä huolestuttavaa ilmiötä. Mutta parempi olla tietoinen siitä, että kolme lähdettä antisemitismillä. Ensinnäkin niin äärioikeiston antisemitismi, joka on kaikki vanhinta, jota edelleen on. Ja sitten totta kai uusimpana äärivasemmiston antisemitismi, joka on nimenomaan antisionistista ideologiaa. Sitten vielä antisemitismi, joka perustuu islamismiin, joka on nyt Länsi-Euroopan maissa maahanmuuton takia olemassa. Ja minusta vaikuttaa, että se on kaikkein vaarallisinta näistä kolmesta. Liian pitkään se on nyt kukoistanut ilman, että se on puututtu. Nyt meidän täytyy päästä eroon tästä häpeällisestä suvaitsevaisuudesta. Seuraavaksi edustaja Tomasic. Kiitoksia paljon puhemies. Antisemitismin kasvu ja myöskin turvattomuuden tunteen kasvu juutalaisten kesken Euroopassa on nyky-Euroopan vitsaus. Euroopassa valtavirtaa edustavat poliitikot kyllä sanovat suilevansa vähemmistöjä. Suurin osa juutalaisista kuitenkin ajattelee mahdollisuutta muuttaa Euroopasta pois. Tämä on esimerkki eurooppalaisesta tekopyhyydestä. Valitettavasti tämä oli ainoa esimerkki. Jotkut yhteiskuntamme ryhmittämät ovat tasavertaisempia kuin muut. Me pahettelemme niiden kohtaloa, jotka ovat riippuvaisia valtion tuesta. Menestykkeimmät yhteisöt, kuten juutalaiset, jätetään täysin huomiota. Antisemitismin kasvu johtui myöskin Euroopan maahanmuuttopolitiikasta, joka on mahdollistanut sen, että ääriajattelua on päässyt Euroopan alueelle. Nyt tämä täytyy lopettaa silloin, kun, nyt kun ei ole vielä liian myöhäistä. Patrimon. Kiitoksia ja sitten edustaja Santa Pereira. Kiitokset puhemies kun ajatellaan rasismin torjuntaa ja tätä väkivaltaa, niin me emme hyväksy tätä historiallista revisionismia. Me emme salli, että näin antisemitismin torjunta välineellistetään niiden toimien tukemiseksi, jotka sallivat Israelin rikollisen toiminnan ja palestinalaisten palestinilaisia vastaan. Sitten ajatellaan Trumpin hallintoa ja Euroopan unionia, YK päätöslauselmia ja kansallisia, kansainvälisiä yleissopimuksia. Me emme saa rinnastaa sitä, joka on aggressiivinen Äh, kohteeseensa. Sionistinen Israel ei kunnioita omaa kansansa. Kiitos puhemies. Minä en nyt aio puhua siitä, mikä on antisemitismin ja vihan vastaisen taistelun tarkoitusperä meidän täytyy luoda politiikkaa, jota voimme torjua näitä ilmiöitä, mutta tätä politiikkaa täytyy olla tehdä hyvin nopeasti kaikissa jäsenvaltioissa, pääkaupungissa, mutta yhtä lailla myöskin paikallistasolla, ilman että on kokonaisvaltainen tapa torjua tätä ilmiötä. Tapahtuu samalla tapaa kuin Romaniassa. Siellä kaksi aasialaista henkilöä joutuvat vaihtamaan työpaikkaa siksi, että he eivät halunneet närkästyttää paikallisväestöä, joka ei pitänyt siitä, että kaksi ulkomaalaista oli töissä tuossa paikassa. Nämä kaksi kokkia joutuivat töihin, jotka eivät vastaa heidän osaamistaan. Vihaa, joka kohdistuu muihin ihmisiin, on asia, jota emme voi suvaita. Emme ole enää keskiajalla. Nyt ei pidä mennä takaisin menneisyyden kauhuihin. Kiitokset. Ja nyt äh, kuulemme jälleen komission varapuheenjohtaja Jourovaa. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvoisa parlamentin jäsen, olen kiitollinen Euroopan parlamentin antamasta tuesta tälle aiheelle. Haluaisin reagoida useakin kommenttiin. Toden totta, täällä mainittiin oikeusvir- perusoikeusviraston tietoja, ne osoittavat todellakin, miten hälyttävästä tilanteesta on kyse. Ne ovat järkyttäviä lukuja. Kun kysytään juutalaisilta kansalaisilta, mikä on hänen suurin huolenaiheensa, vastaus on turvallisuus. Ja kun kysytään ihmisiltä, jotka eivät ole juutalaisia, he sanovat, meillä on huolia terveydestämme, työpaikoistamme, perheistä. Todellakin tämä on hälyttävää, että juutalaisilla on niin perustavanlaatuinen pelko mielissään, että he aikovat lähteä Euroopasta. Juutalaiset ihmiset, jotka elävät Euroopassa, se ei ole koskaan ollut hyvää merkkiä. Emme sellaista Eurooppaa halua me. Minusta Rova Riistaisi sanoi, toki hän lähti jo, kun hän kysyi, Teemmekö riittävästi? Valitettavasti on sanottava, emme tee mitään riittävästi vielä. Ja meillä kaikilla on velvollisuutemme tehdä paljon enemmän. Komissio on kovasti uurastanut, että saataisiin koodin tuntuvia tuloksia, kun antisemitismiä torjumme. Me päätimme edistää sitä, että voidaan myös antisemitismin määritelmä vahvistaa IRAn pohjalta. Se on käytössä useimmissa jäsenvaltioissa. Me olemme puuttumassa antisemitismin perimmäisiin syihin, ja täälläkin mainittiin, että äärioikeisto, äärivasemmisto, ismalismi, islamistinen radikalismi ja muut kaikenlaiset teoriat. Siksi haluamme, että hyväksytään tämä päätös, josta sisäministerit päättivät, että jäsenvaltiossa luodaan antisemitismin vastaisia strategioita, keskittyy kahteen alueeseen, turvallisuuteen ja koulutukseen. Strategiat ovat nyt työn alla. Saksan puheenjohtajakaudella käymme niitä läpi. Päätämme, miten jatkaa siitä eteenpäin. Me haluamme kouriintuntuvia toimia kunnon rahoituksella. Totta kai on täysin sietämätöntä, että juutalaisyhteisö joutuu itse turvallisuudesta maksamaan muun muassa tilojen, koulujen ja synäkukojen, synäkukojen suojelusta. Meidän täytyy paljon enemmän panostaa koulutukseen ja valistukseen. Se täytyy näkyä kansallisessa strategiossakin ja siinä täytyy olla mukana riittävästi rahaa, totta kai Euroopankin rahaa, koska meillä on raha tätä varten muun muassa ajatellen valistusta tällä saralla. Kävin pari viikkoa sitten itsekin Auschwitzissa, kun muistelimme leirin 75-vuotismuistopäivää vapauttamisesta ja kuuntelin myös elon jääneiden ajatuksia. Aivan kovin monelta enää ei voida suoraan kuulla heiltä mitään. Täytyy miettiä, miten kertoa nuorille sukupolville holokaustista niin, että narratiivia muutetaan, koska me jatkuvasti keskustelemme holokaustin tuloksista, kammottavista tilastotiedoista, mutta meidän täytyy nyt vakavasti alkaa puhua myös holokaustin lähteistä, miten se käynnistyi. Koska nimenomaan Maria Turski puhui tästä Auschwitz-Birkenaussa tuossa muistotilaisuudessa. Hän ei puhunut menneisyydestä, hän puhui nykyisyydestä, miten se voi jälleen kerran toteutua hyvin viettomasti, hitaasti ja taustalla on meidän passiivisuutemme ja välinpitämättömyytemme. Hän varotti vahvasti siitä, että emme olisi välinpitämättömiä. Sitten viimeiseksi vielä kommentti liittyen puheenvuoroihinne verkkovihapuheeseen. Meillä on sopimus suurien toimijoiden kanssa, IT-yritysten kanssa vihapuheen poistamiseksi, mutta ei se riitä. Meidän täytyy olla myös sitten seuraamuksia tälle. Siksi olen kehottanut vahvasti lainvalvontaviranomaisia kaikissa jäsenvaltioissa myös nostamaan syytteitä, osoittamaan, että että ei voi vain tukeutua siihen, siihen vaikutelmaan, että verkossa voi olla täysin lain suojaton. Lainvalvontaviranomaisten täytyy olla aktiivisempia, mutta jatkuvasti vain toteavat minulle, että Euroopassa tällä vuosituhannella rikokset eivät tunnusta rajoja eikä digitaalisuuskaan ja lainvalvontaviranomaiset kuitenkin ovat kansallisten rajojen sisäpuolella, eivätkä voi hyödyntää toisen jäsenvaltion tarjoamaa todistusaineistoa verkosta. Siksi on hyvä miettiä myös sähköisen todistusaineiston direktiiviä, jota olemme kehitelleet. Jos nimittäin tämä hyväksytään, niin se auttaisi aika lailla myös etsimään rikollisia, missäpä sitten rikokset tapahtuivatkin. Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Ja nyt neuvoston puheenvuoro. Äh, rouva Brinjak, olkaa hyvä. Let me assure you once again. Kiitos. Jälleen kerran voin vakuuttaa, että puheenjohtajamaa ja koko neuvosto tuomitsevat kaiken tyyppiset antisemitismin, vihan ja rasismin muodot. Meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotka voidaan pistää täytäntöön tehokkaasti. Tarvitsemme myöskin iltaa ehkäisiä toimia, valistustoimia, koulutusta, julkista keskustelua ja muita toimia. Neuvosto jatkossakin seuraa sen kehittämistä huolella ja erityishuomiota kiinnitämme niihin huomioihin, joita tänään keskustelussa esitettiin. Kiitoksia paljon. Ich möchte mich bei Ihnen allen für diese Kiitoksia. Kiitän siitä tavasta. Teitä kaikkia lämpimästi joka ikistä teistä siitä tavasta, jolla tämä keskustelu käytiin. Keskustelu on päättynyt. Nyt ilmoitusasia. EPP-ryhmä, mitä tulee nimityksiin, valiokunnassa on toimittanut tämän luettelon puhemiehelle. Tämä luettelo on pöytäkirjan liitteenä ja astuu voimaan välittömästi. Nyt kuulemme sitten komission ja neuvoston julkilausumat oikeusvaltioon edelleen kohdistuva uhka Puolassa, sinisen kortin kysymyksiä, määritteleviä sääntöjä minun ei teille tarvitse toistaa, eikä myöskään Catch the Eye-puheenvuorojen pyytää. Ja nyt puheenvuoron saa jälleen neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, muistuttaisin vielä, että oikeusvaltioperiaate on tärkeä periaate kaikissa jäsenvaltioissa. Se on tae sille, että arvojamme suojellaan ja kunnioitetaan. Demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeudet eivät ole erillisiä toinen toisestaan. Nämä ilmiöt kuuluvat toisiinsa ja vahvistavat toinen toistaan. Yhtä ei voi olla olemassa ilman toista on Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden yhteinen vastuu varmistaa se, että oikeusvaltion kunnioittaminen on yhteinen jatkuva hankkeemme. Riippumaton oikeuslaitos on keskeisen tärkeä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle ja yhteisen oikeusjärjestelmämme toiminta on äärimmäisen tärkeää. Mitä tulee artikla 7 menettelyyn Puolan suhteen, helmikuulta 2018. Tammikuussahan tästä jo keskusteltiin ja tämän jälkeen Tästä on käyty keskustelua kolmessa eri yleisten asianneuvoston kokouksessa. Ja tässä on kehityskulkuja tarkasteltu kentällä Puolassa pitkään. Ja päivityksestä puhuttiin yleisten neuvostossa toistuvasti vuonna 2019 helmikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Neuvosto ylen käsittelee ja puheenjohtajavaltio on valmis toimia yleisten asioiden neuvostossa saman aikaan. Toivomme todella, että jatkuva vuoropuhelu poliittisella tasolla komission ja Puolan välillä tuo konkreettisia tuloksia aikaan. Kiitos huomiostanne. Kiitokset. Ja sitten ähm, varapuheenjohtaja Jourova olkaa hyvä. President, honorable members, you will... Puhemies, hyvät jäsenet, muistatte varmasti, että 15. Tam- tammikuuta Rinders ja minä päivitimme teitä oikeusvaltiotilanteesta Puolassa. Tuon jälkeen komissio on ollut yhteyksissä Puolan viranomaisten kanssa. Renders tapasi äh, Puolan oikeusministeriön edustajan 24. tammikuuta ja minä vierailin Varsovassa 28. tammikuuta. Tuolloin tapasin äh, Seiman ja senaatin puhemiehet, oikeusministerin, korkeimman oikeuden presidentin, perustuslakituomioistuimen presidentin ja, ja julkisuusmiehen, oikeusasiamiehen. Minä selvitin heille komission kannan. Komissio on sitoutunut ja valmis käymään vapaa avointa eh, reilua vuoropuhelua näistä asioista. Komissio samanaikaisesti noudattaa velvollisuuksiaan perussopimuksen valvojana. Tässä tarkoituksessa se tulee käyttämään rikkomusmenettelyä aina silloin, kun on ongelmia Euroopan unionin lainsäädännön yhteensopivuuden kanssa. Artikla 7 prosessi jatkuu niin kauan, kun tilanne viittaa vakavaan järjestelmälliseen oikeusvaltioperiaatteen rikkomiseen. Olen tälläkin talolle kertonut uudesta laista, joka koskee oikeuslaitosta. Selvitin, että tämä lainsäädäntöluonnos koskee asioita kuten tuomioiden riippumattomuus, joka edelleen herättää komission huolia tällä alalla. Lähetin kirjeen Puolan viranomaisille viime vuoden joulukuussa 19. päivän kirjassa muistutettiin siitä, että komissio haluaa tehdä yhteistyötä jäsen Puolan viranomaisten kanssa, jotta voidaan e- estää ongelmat ja tehdään työtä ongelmien kanssa, kun niitä e- ilmenee. Kehotin myös kaikkia valtion elimiä olla viemättä eteenpäin tätä lainsäädäntöluonnosta ennen kuin on hoidettu kaikki tarpeelliset konsultaatiot. 16. tammikuuta Venetsian komitea antoi uuden lausunnon tästä laista ja esitti huol- vakavat huolet ja totesi, että sitä olisi syytä hyväksyä 23. tammikuuta uusi oike- oikeuslaitosta koskeva laki hyväksyttiin kuitenkin ja 4. helmikuuta tasavallan presidentti allekirjoitti kyseisen lain. Laissa on useita huolenaiheita, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatetta, kuten on Venetsian komiteassa todettu, on huoli siitä, että uusi laki edelleen vesittää tuomareiden ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta Puolassa. Se myös herättää johdon yhteensopivuusongelmia. Komissio perehtyy näihin ongelmiin yksityiskohtaisesti. Voin vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut varmistamaan sen, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan täysin. Se ryhtyy kaikkien tarvittaviin toimiin. Uuden lain hyväksymisestä, hyväksymisen lisäksi oli muitakin kehityskulkuja. 15. tammikuuta korkein oikeus antoi äh, kaksi tuomiota, jotka koskivat ennakkoon ratkaisupäätöstä, jonka aiheena oli äh, äh, tuomareiden riippumattomuus ja korkein oikeus vahvisti päätöksen sen, jonka se oli tehnyt 15. joulukuuta 2019 ja totesi, että tämä, tämä tuomareiden neuvosto ei ole riippumaton elin EU-lainsäädännön mukaisesti. 23. tammikuuta todettiin, että nämä tuomarit, jotka on nimetty tähän uuteen neuvostoon, ne he eivät voi äh, toimia tapausten kohdalla. Tämä päätös vesitti kaikki päätökset, joita siihen mennessä oli tehty lainsäädännöstä kamarissa – on todettava myös, että perusrajoituslaki tuomioistuimen eh, on esitetty syytöksiä, jotka liittyvät riippumattomuuteen ja ennakkotapaukseen 19. marraskuuta 2019. Eh, tammikuussa 2020 tehtiin väliaikainen päätös, joka koski korkeimman oikeuden päätöslauselman toteuttamisen keskeyttämistä. Ehkä muistatte, että 14. tammikuuta komissio päätti esittää pyynnön koskien väliaikaisia toimia niin, että Puola määrättäisiin keskeyttämään tämän kurinpito lautakunnan toiminnan edelleen. Kuitenkin tämä lautakunta jatkaa toimintaansa. Lopuksi on valitettava, että joudun sanomaan, että hiljaiset kehityskulut osoittavat, että tilanne on hyvin vakava. Tämä näkyy myös parlamentin, parlamentaarisen eh, yleiskokouksen päätöksessä Euroopan neuvostossa, joka koski tätä samaa aihepiiriä. Samanaikaisesti haluaisin toistaa, että komissio on edelleen valmis – jatkamaan vuoropuhelua Puolan viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin nämä ongelmat ratkaista. Kun vierailin Puolassa, viranomaiset oli, suhtautuivat avoimesti näihin vuoropuheluihin sekä poliittisella että teknisellä